mukaisesti äänestämme ensin kuudesta Uganda päätöslauselmaesityksestä äh, homoseksuaalisuuden vastainen lainsäädäntöehdotus. Meillä on kuuden poliittisen ryhmän yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa nämä kuusi erillistä esitystä. Ensin äh, alkuperäisen tekstin kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme alkuperäisen tekstin kohdasta kahdeksan puolesta. Vastaan. Tarkastetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Olivatko kaikki selvillä siitä, että kyse oli kohdasta kahdeksan alkuperäisestä tekstistä? Hyvä. Hyväksytty. Äänin 37 puolesta 23 vastaan. Nyt äänestämme johdantosakappaleesta F puolesta vastaan. Tyhjää. Teksti hyväksyttiin. Ja äänestämme koko tekstistä äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääniin 60 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Esityslistan mukaisesti äänestämme nyt seitsemästä Azerbaidsan päätöslauselma esityksestä aiheena ilmaisun vapaus. Ensin äänestämme EFD-ryhmän päätöslauselmaesityksestä äänet puolesta. Vasta. Tyhjä. Esitys on hylätty. Seuraavaksi yhteinen päätöslauselmaesitys kuudelta poliittiselta ryhmältä. Äänestämme ensin kohdasta seitsemän ja Täällä on suullinen muutosesitys rouva Andri Kieneltä. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. EPP-ryhmän puolesta ehdotan seuraavanlaista kohdan seitsemän suullista tarkistusta. Tarkoituksena on korvata sanata Diplomatic Azerbaijani Authorities Decision Not sanoilla kehota Azerbaidsanin viranomaisia ja teksti kuuluu toivoo Azerbaidsanin viranomaisten uudistavan radioasemien lähetyslisenssit. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, joten voimme äänestää kohdasta seitsemän alkuperäinen teksti näin muutettuna puolesta. Vasta tyhjä hyväksytty. Ja äänestämme päätöslausumaesityksestä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Myös tämä päätöslauselma on näin hyväksytty. Äänestykset on nyt toimitettu ja ilmoittaisin teille, että että puolalaisen, Puolan kansalaisen asianajaja on pyytänyt Marek-Henrik Mikalskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaisesti puhemieheltä ja tämä pyyntö toimitetaan oikeusasiainvaliokunnalle.